oikeus- oikeusasioiden valiokunnalle. Seuraava asia. EP-ryhmältä on saanut pyynnön muutoksista delegaatioissa ja valiokunnissa. Näistä nimistä on lista. Tämän päivän asiakirjassa, jos niistä ei ole huomioita, niin nämä nimitykset vahvistetaan. Teillä nämä asiakirjassa ovat nämä nimet neuvoston puheenjohtajan kanssa yhdessä